että Brysselissä todellakin toimielimet kulkevat rintarinnan. Okei, okay, dank. Sydämelliset kiitokset. Näin pääsemme äänestyksiin. Ensimmäisenä Rapkain mietintöaiheena Martin Ehrenhauserin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö. Kuka hyväksyy tämän käsimerkkiä? Vastaäänet, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi 2013. Lavia esittelijän ominaisuudessa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Signor Presidente, cari Puhemies, hyvät kollegat. Kuten joka vuosi, kun ajatellaan menettelyn monimutkaisuutta, niin on tiettyjä teknisiä muutoksia, joista täytyy äänestää. Ensinnäkin yleisesti nämä luvut ja tämä niin sanottu asiakirja 6. Ja kun on monia tarkistuksia, niin äänestys koskee kaikkia otsakkeita, joihin viitataan. Sitten on tiettyjä mukautuksia projektihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin, esimerkiksi indikaattorien kehittäminen, eurooppalaista naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevan peruskirjan täytäntöönpanoa on hyväksytty otsakkeeseen 3a eikä 1a. Sitten hedelmien ja vihannesten kulutus, se kuuluu otsakase 2 eikä 3b. Sitten terveydenhuoltojärjestelmien edistäminen Euroopan unionissa. Siinä maksut ovat miljoona euroa, eivätkä 100 000 euroa. Sitten valmistelma toimii ympäris, äh, ilmasto- ja innovaatiokysymykset. Siinä on supistusta maksuissa ja sitoumuksissa 2 miljoonaa. Ja sitten eurooppalainen humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot. Sille on Mm, sitoumuksissa ja maksuissa myönnetty miljoona vähemmän kuin talousarvioluonnoksessa. Ja parlamentin kannassa ei ole otettu huomioon oikausikirjelmää 1 kautta 2013, joka hyväksyttiin 19. lokakuuta komissiossa ja joka otetaan mukaan sitten sovitteluun. Ja lopuksi sitten vielä äänestyksestä. Parlamentin yhtenäisyys budjetti 2013 osalta on tärkeämpi kuin koskaan. Meillä on edessä hyvin vaikea sovittelu neuvoston kanssa ja neuvosto ei ole halukas antamaan meille riittävästi resursseja. Meidän täytyy siis äänestää voimakkaalla tavalla osoittaaksemme, että parlamentti on yhtenäinen ja että me käymme tätä taistelua yhdessä. Kiitokset edustaja Lavia. Näin pääsemme äänestyksiin. Yritetään tämä hoitaa mallikkaasti. No niin, die er gerade mündlich vorgetragen hat. Okay, das hätte ich aber jetzt sowieso gesagt. Die Punkte, die er- Niin, se, minkä kuulimme juuri Lavian suusta, muistan, että mistä oli kyse, niin näistä asioista nyt äänestämme ja käsimerkki, olkaa hyvä. Vasta-äänet, tyhjää, suurella enemmistöllä hyväksytty. Sitten kokonaisuus yksi, 981 puolesta, siis tämä osio 1 puolesta. Aloitetaan alusta. Oma virhe, oma virhe. Eli osa 1 puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän kahdeksan yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 791 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, niin nähdään mitkä nämä suhteet täällä ovat. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. selvällä enemmistöllä hyväksytty. Sitten 277 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 351 puolesta. Äänestys alkaa. Nimenhuuto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 878 raukeaa, eli näin pääsemme tarkistuksen 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 774 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 200. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kollega Anes. Kiitoksia puhemies. Meidän täytyy ensinnäkin todeta, että äänestyskoneeni ei toimi. Tekniikka suinkaan. Teknikko rientää paikalle. Ottakapas kortti pois laitteesta ja tyrkätkää se kunnolla sinne sisään. Ehkä se joskus auttaa. Ei auta. No. Tarkistus 963 raukeaa. 964 seuraavana nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 965 kahdessa osassa. Äänestämme osasta yksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Näin pääsemme tarkistuksen toiseen osaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 966. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 1200. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. No, otetaanpa uudestaan. Tarkistus 1200. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet. Hyväksytty selkeä lukemin. No, voidaan tarkistaa. Tarkistus 1200. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksyttyä. se on. Kak- Seuraavana 762 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 raukeaa. Seuraavana tarkistuksesta 899 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 1162, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 190 raukeaa. Seuraavana on tarkistus 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana osio 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osio 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus Eli tarkistus 1148 nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 1005 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kaksi identtistä tarkistusta 754 967 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tässä on Hyväksytty. Niin, määräenemmistö tarvittaisiin, jotta tämä menisi läpi, joten tämä on hylätty. Seuraavaksi tarkistus 1002. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 992. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Osio neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 977 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 298 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 900 Anteeksi, anteeksi, tämä raukesi, eli pääsemme tarkistukseen 793 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava tarkistus raukeaa, näin pääsemme tarkistukseen 300 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin Tarkistus 891 raukeaa. Näin pääsemme tarkistukseen 1147. Sekin raukeaa. Eipäs raukeakaan. Kyllä, nimenhuutoäänestystarkistuksesta 1147. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava tarkistus 892 raukeaa. Seuraavana tarkistus 308 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin 741. Minulle sanotaan, että luvut kyllä raukeavat, mutta selitykset, nämä selvennykset, niistä äänestetään. Ketkä puoltavat selvitysten tai tarkennusten hyväksymisen. Ryhmät ovat ilmeisesti yhtä lailla pihalla kuin minä juuri tällä hetkellä. Kuka vastustaa? No eiköhän tämä hoitu sillä hylätty. 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 893 raukeaa, täten näin pääsemme osioon 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osio 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1018 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 1240, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. 939 raukeaa. Seuraavaksi tarkistus 1241, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 1192 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta-äänet, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan. Toinen osa äänestys tästä toisesta osasta alkaa. Eli tarkistus 1192, toinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 262. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Niin, olette oikeassa, kyllä, kyllä. Sitten pääsemme 1194 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty 220 ja 1020 näin ollen raukeavat 1195. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 221 ja 1021 raukeavat näin ollen. 432 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 ja 1022, näin ollen raukevat 127 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hyväksytty. 947 raukeaa. 128 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 948 raukeaa. Sitten 2444 äänestys, Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 935 raukeaa. 245 puolesta Ai niin, siis nimenauto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Sitten 12.43. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty, joten seuraavat tarkistukset 226 1024 raukeavat. Äänestys 1245 äh, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavat tarkistukset raukeavat. 1246 nimen huutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tämä on hyväksytty ja seuraava raukeaa. 247 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jos ette nosta kättänne ylös, niin en minä sitten tiedä, haluatteko äänestää vai ette. Voihan olla, että juuri tuette päätänne kädellä, eli teidän pitäisi kyllä nostaa käsi ylemmäksi. Sitten seuraava tarkistus raukeaa. Sitten 1196 nimenhuolto äänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tämä on hyväksytty, joten seuraavat raukeavat. Sitten blokki seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12.58 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavat raukeavat. Sitten pääsemme blokkiin kahdeksan puolesta. Vasta-äänet. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1263. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Niin siis äänestys alkaa. Kone on tänään hiukan hidas. Ovatko kaikki äänestäneet?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 Nyt annan puheenvuoron neuvostolle, mikäli neuvosto puheenvuoroa tässä kohdin haluaa käyttää. Olkaa hyvä. Das ist aus prozedurale proseduraalisista syistä ja tarpeista täytyy olla näin. Kompendit pyydän, että rauhoitutte. Olkaa hyvä, neuvosto. President, honorable members of the European Parliament, ladies... Puhemies, hyvät jäsenet. Euroopan Parlamentti on juuri hyväksynyt tarkistukset neuvoston kantaan budjettiesityksen vuodelle 2013. Sen seurauksena todellakin virassani neuvoston puheenjohtajana olen samaa mieltä, että Euroopan parlamentin puhemies kutsu kokoon artiklan 314 mukaisen neuvottelukomitean sopimus EUn toiminnasta mukaisesti. Kiitoksia puhemies. Lavia, wollen Sie dazu? Edustaja Lavia, haluatteko käyttää tähän puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitokset. Me ohitimme tarkistuksen 262 otsakesta 4. Sitä ei otettu lainkaan äänestettäväksi. Se raukesi, selvä. Okei, okay. Hyvä. Hyvä, kiitokset. Seuraavaksi Lavia Vogen mietintö. Euroopan unionin yleinen talousarvio varannettu vuodeksi 2013. Kaikki pääluokat. Haluaako joku käyttää vielä puheenvuoron? Ei, joten aloitamme tarkistus 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 21 ja 18 kohta. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 36 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Sitten alkuperäinen teksti. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää myöskin hyväksytty. Sitten kaksi, tarkistus 22 e C R-ltä. D, niin siis 22 D ECR-ltä puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 nimenhuolto äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 2 äänestyksenä. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Siis teidän täytyy nostaa käsi ylös puolesta 38 vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Koneellisesti ei tätä muuten näe. Äänestys alkaa. 38 tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten tarkistus 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 4. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kahdeksan, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Selkeästi tämä on hylätty. Tarkistus 15 äänestyksenä. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hylätty. 16. äänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 26. Myöskin äänestyksenä Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty 28 nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten 29 nimenhuutoäänestyksenä jälleen kerran äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten originaali teksti, kohta 86 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti 88 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty toinen osa, myöskin nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti, kohta 89, ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 90, myöskin nimenhuoltoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Selvä. Jos toivotte niin. Että äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Seuraavaksi alkuperäinen teksti. 91 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 31 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa. Toinen osa raukeaa. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 34. Puolesta vastaan tyhjää. No enpäs nyt täältä pysty sanomaan. Äänestys alkaa. Tarkistetaan. 34 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, sitten nimenhuuto äänestyksenä koko päätöslauselma. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijöille. Seuraavaksi esittelijät Böge ja Kalfin. Tarkistus 47 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta yksi, tarkistus 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistukset 49-64. niistä voitaisiin äänestää yhtenä ryhmänä, blokkina, jos GUE tämän hyväksyy. Eli äänestämmekö yhdessä näistä? Vastustaako joku siitä, että näistä äänestettäisiin yhdessä? Ei. No niin. Tarkistukset 49, 50, 51, 52, 53, 62D ja 63 ja 64 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää. Nämä on hylätty. Seuraavaksi tarkistus 40. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 41. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ei, ei. Minä yritin tätä jo kerran EFDn kohdalla, eikä se nyt enää riitä. 42 nimenhuutoäänestyksenä. äänestyksenä. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 43. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 65 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 5D nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 44 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6D nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 7D nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. 8D nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 9D nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 45, nimen huutoäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 10 nimen huutoäänestys puolesta. Siis anteeksi, on avattu. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kysyn EFDltä, että hyväksyttekö sen, että 11, 12, 13 siitä äänestettäisiin yhtenä ryhmänä näistä kolmesta? Siis kyllä vai ei? Kyllä. No niin, eli. No, selvä. 11D. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 12. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 13D. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta se oli selkeästi hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti. Selvä, tarkistetaan 72 äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Okei. Okay. Hylätty. Sitten originaaliteksti. Kohta 27. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 57 puolesta. Vastaan. Hylätty. 14D, nimenhuutoäänestysäänestys salkka. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15D, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. He Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 D. Äänestys alkaa. He Ovat kaikki äänestäneet. Päättyy. Hylätty. 17 D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 18D nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Päättyy. Hylätty. 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 19D nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 20D. Myöskin nimenhuoltoäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hetki. Hylätty. Herra Ramstorff, olkaa hyvä. Ja herr Präsident, wir stimmen hier über niin, me äänestämme tässä aika monista tarkistuksista, jotka on yksi ainut ryhmä tehnyt ja usein he ovat sitä mieltä, että tässä työjärjestystä ei oteta huomioon. Eli ja tätä käytetään ainoastaan silloin, jos on kyseessä erittäin tärkeä äänestys, joten tässä ehkä voitaisiin katsoa, että ovatko kaikki nimenhuutoäänestykset tarpeen, koska mielestäni tämä on täysin tarpeetonta, mitä EFD tässä nyt pyrkii meille tekemään. 21 in Abstimmung, ist eröffnet. 21 nimenhuutoäänestys on nyt alkaa päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kysyn vielä kerran EFD-ryhmältä, että voi 22, 23, 24, 25, 26 D voidaan äänestää yhtenä ryhmänä. Herra Speroni, te olette virkaa tekevä ryhmän puheenjohtaja. Yhtenä ryhmänä äänestys alkaa. Tehtävissä kuluttajaryhmään. Ja ryhmä tässä juuri antoi suostumuksensa tänne sitä ryhmänä. 22 alkaa, äänestys alkaa. Päättyy. <coughs> Hylätty. 23D. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 24. Äänestys alkaa. päättyy. Hylätty. 25D. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 26 alkaa. Päättyy. Hylätty. 46. Äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. Kohta 50. Originaalitekstiä nimihuutaan niin äänestysäännöstä alkaa. Olet kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27D. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 28D. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 29D. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 30D. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 31D. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 38 D-äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkoitus 75 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 33 D nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34D, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 35D Äänestys alkaa, päättyy. Hylätty. 70 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 36D. Äänestys, nimenomaan äänestys, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 37D. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38D. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero neljä, vielä kerran nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Ja sitten koko päätöslauselman ehdotus nimenhuutoäänestys, äänestysäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Onnittelut herroille Böge ja Kalfin. Tässä voidaan todeta, että tällä enemmistöllä Euroopan parlamentin kanta tulee varmasti neuvottelussa esille selvästi neuvottelutiimille. Onnea ja kiitos tästä laajasta tuesta. 138 artiklan mukaan Dehanen mietintö arvonlisäveron perustuvat varat. Vain yksi äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Sitten Rova Gressle, herra Rivelini, mietintö talousarviosta. Molemmat haluavat lyhyen puheenvuoron ennen äänestystä. Ensin Rova Gressle, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, arvoisa puhemies, puhun nyt mahdollisimman lyhyesti. Te äänestätte tänään konsolidoidusta tekstistä yhtenä äänestyksestä. Äänestätte siitä, että me äh, käytämme tässä yhteisiä julistuksia, mutta äh, tähän liitettäisiin myöskin parlamentin yksi päätöslauselma, ja tämä täytyy tarkistaa 95,8 äh, miljoonaa euroa jota Belgia maksoi Euroopan parlamentille 2010 ja joita käytettiin, käytettiin näihin rakennuksiin. Tämä täytyy tarkistaa uudestaan ja näin tämä kuuluu sanamuotona ja minä kiitän kaikkia jotka olivat mukana tämän asetuksen neuvottelu, neuvotteluissa. Paljon kiitoksia. Kiitoksia, Herra Rivellini. Hyvin lyhyesti haluaisin vielä korostaa sitä, että tänään me annamme tukemme modernimmalle ja yksinkertaisemmalle varainhoitoasetukselle tukemme. Sen myötä säännöt ovat entistä joustavammat ja niillä, meillä, niiden kautta meillä on mahdollisuus vastata tämän päivän haasteisiin. Kiitoksia herra Riveliini. Asetusehdotus, koko teksti. Äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tässä muodossa muutettu ehdotus yhdessä, yhdessä äänestyksessä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotus Artiklan yksi jälkeen on 310 tarkistus, samanlainen menettely kuin äsken. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten on äänestys lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Right, we now come to the explanations of vote. Äänestysselitykset. Ensin herra Fox. vielä mietintö. Kiitos puheenjohtaja UKssa. Yritämme saada hallintaan tämän finanssiperinnön, jonka Labour-hallitus meille jätti, täytyy nostaa veroja ja vähentää menoja. Äänestin budjettia vastaan tänään koska se ehdottaa kasvua EUn kuluihin 6,8 prosenttia. Joten EU vaatii tällaista suurta nostoa, mitä tahansa nostoa on vastakkaisia vaikutuksia asettavaa. Miten muu, siis vaikka ajatella, miten paremmin voitaisiin vieraannuttaa